Uh, dear colleagues, uh, we're going to make a start um, on point 25, but I understand there's a point of order. Mr. Skripek, do you have a point of order? Please go. Yes, um, thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. On hyvä, että uudistamme nyt viisumisäännöstöä. Minun on ollut yhteydessä väärinkäytösten paljastaja, joka on havainnut – korruptiota tällä alalla hyvinkin laajamittaisesti. Ja valiokuntamme on ollut paikka, jossa on käyty vilpitöntä keskustelua esimerkiksi maahanmuutosta, kansalaisten turvallisuudesta ja ulkorajojen valvonnasta. Schengen-alue on yksi EUn hienoimpia saavutuksia – me kaikki voimme matkustaa alueella ja se on hienoa. Ja on hyvä, että eurooppalaiset voivat liikkua vapaasti Euroopassa, mutta haluaisin puhua nyt laittomasta viisumikaupasta, jota on käyty yhdessä jäsenvaltiossa. Viime viikolla esitettiin syytöksiä siitä, että Maltalais, Maltaan pääministeri nimittämä henkilö, jolla on vastuuta lääketieteellisestä viisumeista. Hän on laittomasti myynyt näitä viisumeita, joiden pitäisi olla ilmaisia. Myöskin on väitetty, että Tripolissa, Maltan konsulaatissa, on ollut tähän liittyviä ongelmia. Ja Daphne Caruana, Galizia hän kirjoitti artikkeleita syksyllä 2015 väittäen, että Algeriassa oleva konsulaatti oli myöntänyt Schengen-viisumeita henkilöille, joilla ei ollut niihin oikeutta. Viimeisten raporttien mukaan Malta on myöntänyt yli 88 000 Schengen-viisumia ja lisäksi lääketieteellisiä viisumeita. Maltalla on vain 440 000 asukasta silloin kun Libyan sisällissota... I'm being generous. Herra Skripek, olen ollut antelias, mutta tämä ei ole työjärjestyspuheenvuoro. Olisi ollut parempi, jos tämä olisi ollut osa keskustelua koskien visa, viisumikoodistoa. Kuinka pitkään te ajattelette puhua? Koska ensinnäkin tämä ei ole työjärjestyspuheenvuoro, mutta olen antelias. Olette valiokunnan täysjäseniä täysosanottaja. Voisitteko lopettaa sitten puheenvuoron? Näkökohtainen tuli varmasti kaikille jo selväksi. One minute. Jos saan yhden minuutin vielä. Olen erittäin antelias. Voisitko alle minuutissa lopettaa puheenvuoron? Okei, okay, so... Um... No niin, Libyassa. Libya on myyty tuhansia Schengen-viisumeita ja pääministeri tai poliisi ei ole kunnolla tutkinut näitä tapauksia. Ja paikalliset toimittajat, jotka ovat raportoineet asiasta, ovat joutuneet vankilaan tai oikeuden eteen petossyytteillä. Mutta kun Daphne Caruana Galizia murhattiin esitettyä näitä syytöksiä. Meidän täytyy nyt tarkastella tapausta. Ja kun komission jäsentä avramopulusta tentattiin, hän vastasi, että mitään viisumeita ei ole myyty Libyaan. Eli komission tulisi tutkia asiaa ja kiinnittää kunnian huomiota tällaiseen kammottamaan viisumikauppatapaukseen. Kiitos, herra Skripek. Anna teille vähän aikaa. Mutta herra, tämä työryhmän ne puheenjohtajana, perusoikeuksien työryhmän puheenjohtajana, joka tutkii kyseisen maan asioita. Tämä ryhmän puheenjohtaja on täällä. Ymmärtään, että teette kirjallisen kysymyksen tästä aiheesta, mutta asia tuli erittäin selkeäksi tänä aamuna. Kiitos siitä. Kuten sanoin, annan teille vapautta toimia, koska olette täysjäsen. Anteeksi, herra Kuolio. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin vain teille että Maltan ongelmasta on keskusteltu tällä viikolla Ingen työryhmässä Anne Gomesin pyynnöstä. Joitain huolenaiheita on, jotka liittyvät siihen, miten Malta käyttää viisumijärjestelmää. En aio puhua nyt näistä löydöksistä, joita on, mutta me käsittelemme tätä aihetta. Ja sanoisin, että tässä on periaatteellinen ongelma, johon pitää joskus puuttua. Eli tasapaino kansallisen toimivallan ja EUn toimivallan välillä. Viisumit ovat kansallista toimivaltaa. Tietenkin viisumisäännöstössä on tiettyjä yleisempiä sääntöjä, mutta meillä ei ole mitään oikeutta mennä jäsenvaltion sanomaan, että näin ette voi toimia. Lisäksi tämä on hankalampaa kansalaisuuden myöntämisen yhteydessä. Me olemme lukeneet nämä lehdistöjutut, johon kollega viittasi. Ja ne ovat huolestuttavia, mutta meidän pitää pohtia sitä, minkälaisia oikeudellisia keinoja voisimme käyttää, ottaen huomioon, että kyse on kansallisista kysymyksistä. Um, en halua aloittaa keskustelua, mutta herra Kelly haluaa auttaa tässä sanotaan, että tässä on substanssia. Lähettäen sitten kysymyksen komission jäsenelle, komissaarille. Ja täällä huoneessa on myös ihmisiä, jotka ovat perillä asiasta, joten interventio oli hyvä. Joskin painotan, että tämä ei ole työjärjestyspuheenvuoro. Mennään äänestyslistan ensimmäiseen kohtaan ensimmäiseen keskusteluun. Komission esittely uudesta viisumikoodistoista. Lopes Aguilar on esittelijä. Ja yes, mainitsisin, siinä määritellään ehdot, jotka ovat, koskevat viisumien myyntimistä lyhyelle käynneille ja lentokentästä transit matkustamiselle. Se on hyödyllistä, koska se lisää prosessioikeuksia. Se on astunut 2010 voimaan 2014 huhtikuussa. Komissio teki ensimmäisen uudelleenlaatimisehdotuksen, mutta koska parlamentin ja neuvoston välillä oli erimielisyyksiä, neuvottelut eivät edenneet huolimatta siitä, että parlamentin neuvottelutiimi ponnisteli ja pysyi asiassa pitkään. Että tämä keskustelu täydentää esi komission esitys siitä, miten yhteinen viisumipolitiikka politiikka pitäisi sopeuttaa uusiin haasteisiin. Ensiksi siis puheenvuoro komission edustajalle ja, ja sitten puheenvuoro esittelijälle Fernando Lopez Aguilarille, ja muille, jotka haluavat puhua. Ja tätä ennen pyytäisin komissiota tekemään esityksen. Tässä vaiheessa Suomen tulkit lukevat tiedonannon. Me olemme työtaisteluun 17. päivällä. Hallinto ei ole tehnyt mitään yrityksiä ottaa meihin yhteyttä ratkaistakseen konfliktia, minkä seurauksena emme tässä kokouksessa myönnä yliaikaa ja tulkkaus loppuu täsmälleen 12.30. Kiitän teitä kovasti, että olette kuunnelleet tämän tiedotuksen. Tulkkaus jatkuu. Me puhumme siis siitä, miten viisumijärjestelmää voidaan uudistaa. Pyritään siihen, että matkustajien on helpompi viisumipolitiikan turvin tulla EU:hun, koska näin saadaan tukea EUn taloudelle. Matkailu on noin 10 prosenttia BKTstä EUssa. Se on yksi tärkeä syy. Samanaikaisesti EU kohtaa siirtolaisvirtojen kasvun kautta turvallisuusuhkia. Meidän on sopeutettava viisumipolitiikkaamme näihin realiteetteihin. Joten komissio haluaa edistää johdonmukaisuutta viisumipolitiikassa EUn ulkosuhteissa, jotta voidaan paremmin huolehtia EUn eduista. Muun muassa synergiaa muiden EUn politiikan kanssa, kauppapolitiikassa esimerkiksi. Keskeyttämismekanismi 539 asetuksesta, sitä muutettiin viime vuonna, lisäsi vielä yhden tekijän viisumipolitiikkaan – ja lisäksi on uudet tietojärjestelmät, kuten maan tulo- ja lähtöjärjestelmä, ETIAS ja niin edelleen. Kaikki nämä kehitykset vaikuttavat siihen, miten voidaan arvioida laitonta maahanmuutta ja turvallisuusriskejä. Tässä mielessä komissio on sitä mieltä, että maiden siirtäminen liitteeseen kaksi on otettava käsittelyyn niin, että ajatellaan myös turvallisuuskysymyksiä. Sitten viisumihakijoiden tarkasteleminen ja hakijoiden turvallisuustarkastus, jotta voidaan todeta, ketkä saattaisivat olla uhkana jäsenvaltioiden turvallisuudelle. 16.5. tehtiin ehdotus viisumisäännöstön päivittämisestä. Tämähän liittyy konsul- lattien työhön. Kun katsotaan tulevaisuuden komissio haluaa käydä keskustelua siitä, miten voitaisiin viisumiprosessia digitalisoida. Eli uutta teknologiaa voitaisiin käyttää, että voitaisiin helpottaa konsulaattien työtä jäsenvaltioissa, mutta myös viisumihakijan tilannetta lyhyesti. Muutoksista viisumisäännöstöön, kuten puheenjohtaja mainitsi, komissio veti pois uudelleen tarkasteluehdotuksen – ja nyt on kohdennettu ehdotus, joka liittyy viisumisäännöstön muuttamiseen. Se esitettiin maaliskuun puolivälissä yhdessä tiedonannon kanssa. Ja tässä ehdotuksessa pyritään siihen, että Schengen-viisumeiden käsittely voisi olla tehokkaampaa ja turvallisempaa. Kuten jo mainitsin, siirtolaisuuteen liittyvä epävarmuus on muuttunut ja uudelleen tarkasteluehdotus tehtiin vuonna 2014, kuten tiedätte. Tässä ehdotuksessa on kuitenkin hyödyllisiä tekijöitä, jotka olivat mukana myös komission uudelleenlaatintaehdotuksessa. Näin halutaan yksinkertaistaa visumin hakujärjestelmää. Esimerkiksi komissio on esittänyt, että olisi mahdollista annoa viisumia pidemmän aikaa etukäteen, jotta voidaan suunnitella matkat aikaisemmin hyvissä ajoin. Ja lisäksi, että tämä voitaisiin esittää tämä hakemus ja allekirjoittaa sähköisessä muodossa ja saada vastaus nopeammin. Näin lyhennettäisiin konsulaattien määräaikoja päätöksenteossa. Tämä helpottaa siis visumin hakijan asemaa. Lisäksi lyhytaikaiset turistin viisumit ja viisumien myöntäminen ulkorajoilla ja väliaikainen järjestelmä myös ja myöskin tietyin tiukoin ehdoin, jotta voidaan huolehtia siitä, että hakijoiden tilanne on selvillä. Kuitenkin luotettavat hakijat voisivat saada tällaisen moninkertaisen viisumin, eli ei tarvitsisi joka kerta anoa viisumia uudestaan. Nämä viisumit voisivat olla voimassa jopa viiden vuoden ajan. Toinen muutos tähän liittyy siihen, että voitaisiin huolehtia tehokkaammasta viisumihakemusten käsittelystä, kun niitä esitetään vuosittain yhä enemmän – Haluamme korottaa maksua, joka on ollut sama. Halusimme muuttaa sen 60-80 euroon. Tämä on maltillinen korotus komission mielestä ottaen huomioon, että se on edelleen vähemmän kuin mitä muut kolmannet maat vaativat ja muut turistikohteet muualla. Maailmassa näiden lisävaroin turvin noin 200 miljoonaa euroa vuosittain. Jäsenvaltioiden pitäisi voida huolehtia – kunnollisesta konsulaattien henkilöstöstä, että voidaan käsitellä viisumit. Ja myös voitaisiin huolehtia paremmista IT-järjestelmistä ja infrastruktuurista, jotta voidaan paremmin tehokkaammin tarkastaa hakijat. Lisäksi ehdotuksessa pyritään huolehtimaan siitä, että yhteinen viisumipolitiikkamme on mukana parantamassa yhteistyötä muiden kuin EU-maiden kanssa, kun puhutaan laittomasti tuleiden siirtolaisten palauttamisesta. Se on tärkeä prioriteetti. On ehdotettu, että ehdot olisivat tiukemmat, jos on kyse kumppanimaasta, joka ei tee riittävästi yhteistyötä palauttamisyhteyksissä tapauskohtaisesti ja arvion jälkeen ottaen huomioon selkeät kriteerit, objektiiviset kriteerit. Pitäisi olla ihan selvää, että uusi järjestelmä ei vaikuta matkustajien ja hakijoiden oikeuksiin hakea viisumia ja saada viisumi myönnettyä. Tässä siis keskeisimmät muutokset, joiden mukaan Eurooppa voi olla edelleen avoin turisteille, liikemiehille, ihmisille, jotka tulevat tervehtimään perheitään kuitenkin niin, että sopeutamme toimia näihin turvallisuusuhkiin. Mielellämme keskustelemme esittelijän ja valikunnan jäsenten kanssa, jotta voidaan nopeasti hyväksyä tämä ehdotus. Kiitos oikein paljon. Kiitos komissiolle. Nyt esittelee herra Lopes Aguilar. Sorry, I'm sorry. I'm trying to present the case. Niin, yritän esitellä viisumisäännöstön tilannetta. Tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta. Varmaan tiedätte, että jo jonkin aikaa olemme keskustelleet tästä asiasta varjoesittelyiden kanssa. Meillä on tiivistä ja hyvää yhteistyötä, mutta työtä on vielä tehtävä. Mandaatti on päättymässä lainsäädäntökausi on päättymässä, eli alle vuoden kuluttua työn pitäisi olla päätöksessä. Eli katsotaan tilannetta uusien aloitteiden jälkeen, joita komissio on esittänyt koskien asetusta, joka liittyisi viisumipolitiikkaan. Ja komission tiedonannossa on selitetty tilanne. Kuten tiedätte, viisumisäännöstö on tärkeä osa yhteistä viisumipolitiikkaa, joka, jolle on perussopimuksessa oikeusperusta. Eli meillä on oikeus laatia uusia viisumisääntöjä, harmonisoida menettelyitä ja ehtoja, kun käsitellään viisumihakemuksia ja myönnetään viisumeita lyhyille oleskeluille ja läpikulkumatkoille. Eli lyhyt oleskelu tarkoittaa korkeintaan 90 päivää. Voimassa olevaa lainsäädäntöä ei ole uudistettu sen jälkeen, kun se astui voimaan vuonna 2010. Ja alun perin tarkoituksena oli oppia kokemuksista. Menettelytään harmonisoitu ja viisumi hakemusten käsittelylle on nyt samat ehdot. Komissio teki ensimmäisen ehdotuksen huhtikuussa 2014. Se koski viisumisäännöstön uudelleenlaatimista. Työtä tehtiin pari vuotta, mutta sen jälkeen sitten asia jäi jumiin neuvoston kanssa – hyvin paljon energiaa ja aikaa oli pantu tähän käsittelyyn. Euroopan parlamentin neuvottelutiimi oli hyvin sitkeä ja itse olin siellä esittelijänä. Neuvotteluissa sekä komissio että neuvosto vastustivat sitä, että mukaan otetaan humanitaariset viisumit. Tätähän kaikki keskustelukumppanimme ovat vaatineet humanitaariset järjestöt, juristit, kaikki ovat vaatineet, että Euroopan parlamentti luo lauli, laillisia väyliä tulla EU-hun. Eli kun ihmiset tulevat tänne, he voivat anoa jonkinlaista humanitaarista suojelua. Ja tästä asiasta on puhuttu humanitaarisina viisumeina, mutta neuvostokia on kieltäytynyt jatkamasta neuvotteluita, jos tarkistuksia ei vedetä pois. Mutta jotta saataisiin aikaan kompromissi, me viime kädessä vedimme pois humanitaariset viisumit. Ja halusimme myöskin oma aloitemietintöä, jotta komissiolta saataisiin uusi ehdotus asiasta. Komission tulisi esitellä erillinen lainsäädäntöehdotus humanitaarisista viisumeista, mutta ikävä kyllä umpikuja neuvostossa on edelleen voimassa senkin jälkeen, kun vedimme pois humanitaariset viisumit. Eli tällä ehdotuksella pyritään helpottamaan matkustajia saamaan viisumin EUn alueelle. Ja samalla ylläpidämme turvallisuutta ja harmonisoimme yhteisten sääntöjen täytäntöönpanoa. Viisumisäännösten uudistaminen on Seurausta asioille, on tapahtunut maahanmuutto, turvallisuus ja rajavalvontakysymyksissä. Neuvosto on pakkomielteinen rajavalvonnan ja turvallisuuden suhteen. Ja meillä on viisumitietojärjestelmä. Ja valtaosa ehdotuksesta on teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät hakemusten käsittelyyn, Jäsenvaltiothan vastaavat hakemusten käsittelystä, sitten palvelumaksut, hakemuskaavakkeet, liitteet, vakuutukset, teknisiä kysymyksiä. Mutta täytyy muistaa, että nämä ovat tärkeitä seikkoja, koska miljoonat ihmiset tätä kautta pääsevät EUn jäsenvaltioiden alueelle – Menettelyillä on keskeinen rooli monille ja esimerkiksi matkailun alalle tämä on tärkeää yrityksille, opiskelijoille, tutkijoille. Tämänhetkisessä ehdotuksessa viisumipolitiikka on yhdistetty maahanmuutto- ja turvallisuuskysymyksiin ja ne liittyvät laajemmin EUn ulkoisiin suhteisiin. No henkilökohtaisesti mielestäni ei ole ihan niin selvää, että maahanmuutto, turvallisuus ja viisumikysymykset on yhdistetty tällä tavalla. Euroopan tietosuojavaltuutettu on myöskin puhunut terrorismin torjunnasta – Ja tässä on vähän sekoitettu maahanmuuttokysymykset ja terrorismin torjunta. Taloudelliset kysymykset ulkosuhteissa eivät ole kovin olennaisia tässä ehdotuksessa, kun verrataan tilannetta aikaisempaan. Viittaukset turvallisuuteen ovat selkeämpiä. kuin matkailuun ja yritykseen liittyvät kysymykset. Mutta kun ajatellaan näitä puitteita, Tässä ehdotuksessa on mukana uusi rooli viisumipolitiikalle – sitä voidaan hyödyntää takaisinottopolitiikassa kohta 25a, eli takaisinottopolitiikka-alan yhteistyö. Se on yhä tärkeämpi ala. Ja se, että tämä on otettu mukaan, niin se on uutuus. Sekä komissio että neuvosto ovat tätä ehdottaneet, mutta koskaan sitä ei ole nähty viisumialalla. alalla Eli viisumeita voidaan hyödyttää suhteessa kolmansiin maihin. Ja komissio myöntää, että viisumisäännöstöllä tarkoitus ei ollut estää maahanmuuttoa. Alkuperäinen ajatus oli erilainen, mutta komissio tietää, että parempi yhteistyö takaisinottokysymyksissä kolmansien maiden kanssa ei onnistu pelkästään viisumipolitiikalla – Meillä pitää olla politiikkaa, jossa on mukana sekä myönteisiä että kielteisiä kannustimia. Kauppa, koulutus, kehitysyhteistyö. Eli mitään näyttöä tästä ei ole. Tästä puuttuu todisteita miten tätä kautta voitaisiin saada aikaan parempaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa takaisinottokysymyksissä. Mutta komissioneuvosto ovat toistaneet, että tämä nyt ei ole oikea paikka puhua humanitaarisesta viisumeista, mutta Eli tämä ei ollenkaan liity humanitaariseen avunantoon. Mutta eikö ole ristiriitaista, että vaikka näyttää ei ole tarpeeksi, katsotaan kuitenkin, että viisumi säännöstä pitäisi olla väline, jolla parannetaan takaisinottoa, eli ihmisiä palautetaan lähtömaihin. Sitten vaikutusten arvioinnissa on korostettu, että mitä tulee palautuksiin ja takaisinottoon ja viisumipolitiikan hyödyntämisen tällä alalla, niin tältä alalta ei niitä elementtejä, jotka on kirjattu paremman sääntelyn kysymyksiin. Ja esittelijänä ja varjoesittelijöiden kanssa Teemme kaikkemme. jotta saamme läpi tämän lainsäädännön ja jotta se hyväksyttäisiin ennen tämän lainsäädäntökauden loppua. Meidän pitää saada aikaan tuloksia ja on harmi, että tällä kaudella on saatu aikaan huonosti tuloksia. Tietyt asiat ovat jumissa neuvostossa. Kausi lähestyy loppuaan. Tuloksia on tullut hyvin vähän. Eli meidän täytyy saada tämä lainsäädäntö hyväksyttyä ja uskon, että silloin olemme tehneet oman osamme. Ja toivottavasti neuvosto toimii samalla tavalla ja varjoesittelyiden kanssa ehdotamme tarkistuksia komission ehdotukseen ja odottelen jatkotyötä. Kiitos. Kiitos. EPP Weber ensin. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon esittelijälle. Sataprosenttisesti tuen hänen kannanottoaan. Meidän on pyrittävä hyvään työhön täällä. Pidän hyvänä komission ehdotusta – Uskoakseni siinä keskitytään keskeisempään sisältöön siinä, mikä voisi olla tulevaisuuden, tulevaisuuteen suuntautuva kestävä ratkaisu. Pidän myös hyvänä sitä, että humanitaarista viisumia käsitellään erillisenä kysymyksenä, koska siitä on keskusteltava eri yhteydessä. Tukisin myös sitä, että turvallisuuskysymyksetkin huomioidaan. Uskoakseni turvallisuus aiheena tässä komission ehdotuksessa on ihan hyvin edustettuna. Vaikka nyt jo haluaisin todeta toivovani, että digitalisoituminen, ehkä se, että koko prosessi digitalisoituisi, tapahtuisi aikaisemmin kuin mitä komissio on nyt esittänyt, että on mahdollista – Olettaisin, että viimeistä sanaa tässä kysymyksessä ei ole vielä sanottu. Uskokseni perusajatus, että urheilijat, taiteilijat, turistit, matkustajaryhmät saavat tukea, se on aivan välttämätön lähtökohta. Lisäksi voidaan keskustella lyhyen aikavälin viisumeista ja siitä, mitä päivämääriä tässä tarvitaan. Se on tärkeä kysymys. Kustannusten osalta tukisin myös komission ehdotusta. Kilpailukykyinen kustannusmalli EUlle maailmanlaajuisesti katsottuna, se on mielestäni oikein. Lopuksi viittaisin vielä siihen, että koko prosessin yksinkertaistaminen on tärkeää, koska sekin on osa sitä valmiutta, että bona fide matkustajille tarjotaan palvelua. Joten tässäkin mielessä digitalisoituminen on hyvä asia. Toivon mahdollisimman nopeaa tämän asian täytäntöönpanoa. Siksi olen ehdottanut, että äänestys täällä valiokunnassa aikaistettaisiin. Jopa 5. päivä marraskuuta voitaisiin äänestää. Olisi hienoa, että onnistuisi. Kiitos. Thank you very much, Mr. Becker. Kiitos, herra Becker. Herra Skripek ECRstä. Oletteko te Rava Stevensin tilalla? Hän on varjaesittelijä. Hän puhuu myöhemmin. Sitten Ally Dupré. Kiitos puheenjohtaja. Ensin ystävällinen sana esittelijä Lopez hän sanoi me, kun hän puhui Heitsestä ja varjoasettelijasta ja muiden ryhmien varjoasettelijasta. E-, e-, esittelen ryhmämme kannan, enkä minä ole yht... Minua vaan kytkää meidän kantaan herra Apil Aguilarin mieleen. Minusta tämä komission ehdotus on hy- hyvässä tasapainossa toisaalta sen kanssa, että autetaan ihmisiä, jotka tulevat hyvässä uskossa Euroopan ja toisaalta rajojen turvallisuus on otettu huomioon. Se on hyvä tasapaino. Mutta komission yrityksessä on tehty joukko muutoksia verrattuna siihen, mitä neljä vuotta sitten tehtiin. Ne on tärkeissä kohdissa ja se ei ole oikeutettua. Ensimmäinen asia on, minä kysyn komissiolta, mikä teidät sai muut muuttamaan joitakin kohtia niin merkittävästi suhteessa neljä vuotta sitten tehtyyn ehdotukseen. Ennen venenpaisemusta siis. Ja tämä humanitaarisuus sitten sanana. Puhumme komission aikaisemmasta ehdotuksesta varjostelijoiden kanssa. Teemme kaikkemme, mutta tulemme siihen tulokseen, että mikään ei etene, jos vaadimme, että humanitaarinen viisumien osa viisumikoodisto. Minä kannatan humanitaarisen viisumin ideaa, mutta minä en halua jatkaa sitä elokuvaistosta, joka meillä oli viimeksi tänä rajasimme ja mikään ei edennyt. Eli puhutaan nyt viisumikoodistosta. Jos ajatellaan nyt tehtyä ehdotusta, tekisiä on kolmen kategoriaa. Asiat, joista olemme samaa mieltä, vaikka meillä on varaumia. Ensimmäinen olemme sitä mieltä, että on normaalia. Viisumin kustannukset kasvavat inflaation mukaisesti kohtuullisesti. Tämä sanottu, niin kun näitä 6-12-vuotiaille lapselle hinta noissa 5-40 euroon. Haikattakaapa tämä. Vartaan aikaisen ehdotukseen. Meillä on myönteistä, että tämä voidaan sitä kuusi vuotta, kuka aikaisemmin meikä kolme kuukauden sisällä. Ja myös 10-15 päivään. Miksei siirretty viiteen päivään tämä ää, toimitusaika, kun jos biometrinen data on jo olemassa. Miksi vaatii 10, 10 päivää, kun olennaiset tiedot ovat jo järjestelmässä? Ja erityisesti olemme iloisia siitä, että komissio neuvoston vastahakoissa huolimatta on ottanut huomioon ehdotukseen monenkertaiset viisumit, monen pääsyn viisumit. Ja se on hyvä asia. Sitten kysymysmerkit. Ja sitten ulkoiset palveluiden tarjoajat, niitä voidaan käyttää konsulaattien sijasta. Konsulaattien sijasta on mahdollisuus käyttää ulkoisia palvelun tarjoajia. Minä olen perusliberaali. Eli jossakin asiassa minä kannatan julkisen vallan käyttöä. Joten minulla on perus, periaatteellinen kysymys ja myös tekninen kysymys. Tulkitsenko ehdotuksen oikein? Ja sanotaan, että ulko, sen, ul, ulkoinen palvelu toimittaa ottaa esimerkiksi sormenjäljet ja biometrisen datan. Sekin on tarkoitus tehdä. Se vahvistaa kysymykseni luonnetta ja asian periaateluontoisuutta. Eli meillä on varauksia myöskin lasten viisumien kustannusten toisemisen suhteen ja sitten yhtä, sitten viisumiten myöntäminen ja palata takaisin politiikan yhteydet. Minulla ei ole ongelmia tämän kanssa, vaikka tiedän, että tämä on aika heikko pyyntö verrattuna niihin sopimuksiin, joita eri maiden kanssa pitää saada aikaan. Mutta minun ehdotuksessa alun perin annettiin alennusta niiden maiden hakijoille, joissa on takaisin takaisinottopolitiikan hyväksytty ja tässä taas lisätään kustannukset, kustannuksia. Eli kansalaiset maksavat hallitusten haluttomuuden tehdä takaisin sopimuksen. Ensin rangaistus, sitten kannuste. Sitten viimeinen asia, joka minua vähän askarruttaa, ehdotuksessanne en mahdollisuutta digitaalisen visan myöntämiseksi. Tämä on tämmöinen, tämmöinen merk, leima tai paperiluontoinen. Harman digitaalisessa ajassa sen sijaan, että lähettäisiin paperi, tällainen vinjetti, kaikille turvallisuusongelmina ihmisellä voisi lähteä dokumentteja Puhuja puhuu mikrofoniin. Haluaisin vastauksen vastauksen kysymykseen, miksi ette ole ajatelleet digitaalista visaa? Tämä sanottuna ryhmäni ottaa osaa aktiivisesti keskusteluun, jotta uusi kohdista saataisiin aikaan, jotta saisimme humanitaarisen visan aikaan erillisessä asiakokonaisuudessa. Uh, Tuo oli selkeä. Lopuksi tietysti pyydän komissiota vastaamaan. Bodo Valero. Tack Kiitos paljon. Suurin osa asioista on jo sanottu. Voin olla pitkälti samaa mieltä siitä, miten on esitelty taustaa, ja miten oikeastaan saimme ainakin minun mielestäni hyvän ehdotuksen komissiolta jo viime, tai oikeastaan tämän kauden aluksi. Ja pitäisin edelleen kiinni siitä kannastani, että humanitaarinen viisumi olisi kuulunut tämän säännöstön. Mielestäni on ihan luonnollista, että humanitaarinen viisumi on siellä mukana. Ymmärrän, että emme saa tässä vaiheessa sitä mukaan. Tiedän, että se on mahdotonta, mutta se olisi ollut kuitenkin oikea paikka humanitaariselle viisumille. Kun nyt katsotaan tämän päivän ehdotusta, niin minusta on todella ikävää, että siitä, että on pyritty helpottamaan ihmisten matkustamista Eurooppaan – matkailijat, opiskelijat, oikeastaan kaikki haluttiin saada helpommin Euroopan unioniin, niin että yksinkertaistettiin visumisääntöjä, mutta nyt meillä on ehdotus, jonka keskeisenä tavoitteena on juuri tuo, että vahvistetaan viisumipolitiikkaa, jotta siitä tulisi tehokkaampi väline, jotta voidaan vastata lisähaasteisiin, joita EUlla on suhteessa – turvallisuuskysymyksiin, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Tämä on aivan ristiriidassa siihen ehdotukseen nähden, jonka viimeksi saimme. Tätä vastustaisin. On totta kai selvää, että turistit voivat edelleen tulla Eurooppaan. Myös niistä maista, joista tarvitaan viisumi. Mutta kun samanaikaisesti korotetaan viisumin maksua 60-80 euron käsittääkseni, lapsille 35-40 ja useinhan turistit matkustavat koko perhe yhdessä, niin se on kyllä merkittävä korotus silloin tällaisten perheiden osalta. Ja kuten sanottiin, hakemukset hoidetaan lähinnä paperilla, joten tämä saattaa tarkoittaa monia pitkiä matkoja ennen kuin viisumin pystyy saamaan. Ja tämä saattaa kyllä johtaa siihen, että monet valitsevat Euroopan poismatkakohteiden joukosta. Ja mitä tapahtuu, jos viisumia ei myönnetä, jos koko perheelle on anottu sitä kaksi aikuista, kaksi lasta vaikka. Jos viisumi kielletään, onko näiden ihmisten mahdollista saada tätä maksua takaisin? Sellainen ajatus kuuluisi tekstiin myös niin, että ihmiset uskaltavat sen anoa viisumia ja jos se kielletään, niin ihmiset tietäisivät, että rahat voi saada takaisin. Se olisi mielestäni hyvä asia. Minulla olisi kysymys, joka liittyy kohtaan 25a. Yhteistyö takaisinottokysymyksissä. Minun on vähän vaikea ymmärtää, ketkä tässä – takaisinottoon kuuluvat eri ryhmät käsittääkseni kohdassa viisi esimerkiksi. Olisi hienoa, jos komissio voisi vähän selittää, mistä tässä oikein on kyse. Ketkä halutaan takaisinoton piiriin, kaikki kansalaiset vai eri kansalaisryhmät kolmessa maassa. Tämä on mielestäni hyvin epäselvää tällä hetkellä. Lisäksi tämä järjestö Network for the European Private Sectorin turismijärjestö suhtautuu hyvin kriittisesti joihinkin osin tätä ehdotusta, koska on siellä hyvää tietenkin myös, mutta he suhtautuvat kriittisesti muun muassa tuohon maksun korottamiseen, mutta paljon muuhun. Me olemme ainakin saaneet lausunnon heiltä. Jos on heidän käsityksensä, olisi hyvä, jos komissio ottaisi myös nämä kannat huomioon. Koska jotenkin kai perusajatuksen tulisi olla se, että helpotetaan Eurooppaan pääsyä ihmisille. Ei niin, että keskeisin tavoite on se, että ihmiset voidaan palauttaa. Kiitos. thank you. And, um... Kiitos. Ja herra Koelia on viimeinen puhuja, jos oikein ymmärrän. Herra Skripek, haluaisitko tekin puhua? Please, I'm listening to my colleague. Niin kuuntelin kollegoita. Lopes Aguilar, sanoitte, että on miljoonia rehellisiä matkustajia. Mutta tällä tavalla vaarannetaan EU-kansalaisia. Nyt puhutaan viisumeista ja viisumin myöntöprosessista, mutta tässä valiokunnassa täytyy tutkia näitä väitöksiä viisumien väärinkäytöksiin liittyen. Viisumien myöntämistä pitää helpottaa, mutta jos käytetään ulkoisia palveluita sormenjälkien ottamiseen, niin silloin syntyy korruptiota – Ja tätä kautta voidaan varastaa viisumeita. Ja sanoi, että tämä on kansallinen toimivaltuus, mutta tämä asettaa meidät vaaraan. Eli ei voida sanoa, että tämä on vain Maltan toimivaltuus. EUn pitää valvoa tilannetta. Tuhansia viisumeita on myyty, joten tähän ongelmaan on kiinnitettävä huomiota. Libyaan on myyty tuhansia viisumeita ja siellä on Isiksen taistelijoita. Ja kuinka paljon islamistifundamentalisteja meillä on Euroopassa? Haluammeko lisää iskuja kaduille? Eli puheenjohtaja, meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin syytöksiin kaksi päivää sitten tämä asia vietiin käsittelyyn Maltalle. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota tilanteeseen. Tätä ei voida jättää jonkun toisen kontolle, eli Maltan tapaus osoittaa, että viisumin myöntämistä pitää valvoa paljon tarkemmin. Eli kiinnitetään huomiota tähän. Kiitos. Take short contribution from... Lyhyesti herra. Koeli ja Sippeli sitten komissio. Lopes Aguilar. Carlos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti siihen, mitä edustaja Ripek sanoi. En minä ehdottanut, että me voi mitään tehdä huolestuttavaa se on, mitä lehdistöstä on luettu Maltan tilanteesta. Suoraan sanottuna kaikki saman tieto on huolestuttavaa, mutta ongelisempaa kuin viisumit on kansalaisuuden myyminen, koska sopimusten mukaan, jos Malta myy kansalaisuuksia, niin silloin myydään myös EU-kansalaisuutta myös. Meidän on puututtava tähän ongelmaan, mutta se mitä minä sanoin on, että meidän pitää ottaa huomioon se, että suurin osa toimivallasta on kansallista toimivaltaa. Ja että meidän pitäisi olla tarkkana pohtia, mitä voimme tehdä. Mutta en koskaan ehdottanut, että pitäisi unohtaa tämä koko asia. Se on huolestuttava, siihen on puututtava. Ja sitten esityslistan varsinaiseen aiheeseen puheenjohtaja ihan lyhyesti viisumijärjestelmästä. Ehdotus on tärkeä todella. Erityisesti kun ajatellaan laajemmin parempia, parempaa ulkorajojen hallintaa. Lainsäädännön merkitys näkyy myös siitä, että sillä on taloudellinen vaikutus, koska se liittyy matkailuun. Keskeisimpänä haluaisin painottaa tätä viisumitietojärjestelmän esittelijänä. Kiinnitän erityishuomiota tähän asiakokonaisuuteen – Ehdotus visumitietojärjestelmän muuttamiseksi ei ole mahdollista ilman visumisäännöstöä. Eri syistä tietenkin on todettava, että visijärjestelmäehdotusta ei voida myöskään erottaa yhteen toimivuustekstistä täysin. On totta, että elämme poikkeuksellisia aikoja, jotka vaativat nopeaa toimintaa. Kuitenkin parlamenttina meidän on huolehdittava siitä, että meidän kantamme on johdonmukainen kautta linjan – ja pahoin pelkään, että tämä ei ole aina kaikkien muiden toimijoiden linja. Mielelläni teen yhteistyötä kaikkien esittelijöiden kanssa tässä kysymyksissä ja säännöstöstä erityisesti. Kiitos. Thank you very much, Carlos. And short... Kiitos, Carlos. Ja Birgit lyhyesti. Ihan lyhyesti. Kerta toisensa jälkeen me puhumme rajojen valvonnasta islamilaisten terroristien vuoksi, ja terrorismia on, mutta Meillä oli eilen Europolin edustajan kanssa ja hän alleviivasi, että viime vuoden terrorismiteoista suurin osa oli, koskevat separatismia, nationalismia, oikeista vasemmista ekstremismia. Tämä kannattaa pitää mielessä. Koska vain jos pysyy faktoissa, pystyy ryhtymään oikeisiin toimiin. That met with a lot of... Monet olivat samaa mieltä, hyvä. Haluaisin komission vastaavan erityisesti Dupreen esille ottaviin kysymyksiin, mutta myös Väkkerien muiden kysymyksiin. Kiitoksia, yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin viisumipolitiikka ja takaisinotto. Viisumipolitiikan hyödyntäminen olisi yksi kannustin, voi olla muutakin politiikkaa, esimerkiksi kehitysyhteistyöpolitiikkaa, jolla voidaan parantaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Joissain tapauksissahan se ei ole tyydyttävää. Ehdottamamme mekanismi on joustava. Sitä sovelletaan tapauskohtaisesti ja otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, suhteet kyseiseen maahan. Ja se on vähittäinen lähestymistapa. Eli sitä voidaan soveltaa tiettyihin matkustajakategorioihin eikä kaikkiin asukkaisiin. Eli ehdotus on tasapainoinen. Se pohjautuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin. Nehän tekevät käytännön yhteistyötä kolmansien maiden kanssa näissä kysymyksissä. Ja tämä on yksinkertainen mekanismi. Digitalisointi tuli esille Beckerin ja Dupreen kysymyksissä. Suuri osa viisumiprosessista on jo digitalisoitu. Kaikki hakemustiedot ja päätökset on digitalisoitu. Mutta meillä on vielä vinjetti, jonka turvallisuutta on parannettu hiljattain. Mutta viisumiprosessien digitalisointi on tulevaisuutta. Se on helpompi konsulaateille ja hakijoille. Ja vuoden loppuun mennessä käynnistämme tutkimuksia, koska puheenjohtajavaltio Viro teki tässä asiassa hyvää työtä ja otamme mukaan tietysti parlamentin sidosryhmät jäsenvaltiot ja käynnistämme työn tässä asiassa, koska se on tärkeää. Sitten alaikäisten viisumimaksut. Eli kuuteen vuoteen asti ne ovat ilmaisia. 6-12-vuotiaat se oli 35 euroa ja se on nostettu 40. Vaikutusten arvioinnissa arviointi tätä kohtuullista nostoa. Sitähän ei ole nostettu vuoden 2006 jälkeen. Konsulaatit, siis maksu, sillä katetaan viisumihakemusten käsittelyn hallintokustannukset ja sen jälkeen viisumianomus voidaan hyväksyä tai hylätä, mutta tällä hinnalla katetaan viisumin käsittelymaksut. ja tämä on alhaisempi maksu kuin Australiassa tai Yhdysvalloissa. Ja tässä puhuttiin viiden päivän käsittelyajasta. No, kymmenen päivää on kohtuullinen. Täytyy tehdä turvallisuustarkistuksia. Ehkä pitää olla yhteydessä muihin jäsenvaltioihin. Eli ehkä tästä voidaan keskustella vielä neuvotteluissa. Mutta kun on arvioitu Schengen-alueen tilannetta, niin katsomme, että tämä olisi kohtuullinen käsittelyaika konsuleille. Ja sitten sormenjäljet. Tässä voidaan käyttää ulkoisia toimijoita. Halusimme tehdä selväksi, että konsulaatti tekee päätöksen. Eli siellä aina päätetään viisumin myöntämisestä. Ulkoiset toimijat voivat auttaa sormenjälkien ottamisessa ja muissa, ja sitten nämä kaikki tiedot siirretään konsulaattiin, jolla on viimeinen sana viisumin myöntämisen suhteen. Jäsenvaltioiden täytyy valvoa näitä ulkoisia toimijoita. Se on kirjattu jo tämänhetkisen säännöstöön. Ja tällä ehdotuksella vahvistetaan näiden palveluntuottajien valvontaa. On tärkeää, että jäsenvaltiot valmistavat, että ulkoiset palveluntuottajat tekevät työtä oikealla tavalla. Ja sitten tämä kaikki liittyy uuteen komission politiikkaan. Se liittyy viisumisäännöstöön. Sitähän on säännelty eri, erillisessä asetuksessa, mutta nämä kuitenkin kytkeytyvät toisiinsa. Ja viisi ehdotuksessa halutaan hyödyntää yhteen toimivuutta viisumien käsittelyssä ja hakemusten tekijöiden taustojen tarkastamisessa. Eli tässä olivat suurin piirtein nämä asiat ja voimme totta kai toimittaa teille lisätietoja viimeistään siinä vaiheessa, kun käynnistämme kolmikantaneuvottelut. Kiitos. Kiitos. Huomaan, että olemme myöhässä seuraavan asian käsittelyssä. Muistutan teitä myös siitä, että viisumikoodista kuuleminen on tulossa. Ja lisään tässä myös humanitaariset viisumit. Tämä jo poliittinen kannanotto. Te päätitte, miten nämä asiat käsitellään erillään, mutta näitä käsitellään siis 10. heinäkuuta. Sitä selkeytetään uudistuksen toteutusta. Mutta nämä ovat eristetty, kuten Rova ole ero. Totesi, mutta haluaisitko viimeisen sanan? Et. Minä vain odottelen, että päästään liikkeelle ja painotan sitä. Tänään työtä saadaan tämä työ loppuun. Eroja, mielipideeroja on ryhmien kesken. Täällä yritetään tasapainoinen ratkaisu. Ja yritetään päästä kompromissiin ja saada tämä lainsäädäntö hyväksyttyä. Muistetaan, että oli aika, jotka olivat jäsenvaltioiden yksityisaluetta, mutta Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on oikeus perustaa harmonisoinnille menetelmä ja yhteinen pohja eurooppalaiselle politiikalle. Sama koskee turvapaikkapolitiikkaa ja monta muuta asiaa, mutta tähän meidän pitää pyrkiä. Eikä antaa mandaatin langeta niiltä me jäisimme tyhjän käsin. Kiitos. Olen valmis yhteistyöhön. Kiitoksia. Ja mietintöluonnos esitellä 27. syyskuuta. Paljon kiitoksia erinomaista keskustelusta. Ja kohta 27. Tämä on keskustelu tarkistuksista, jotka koskevat lainsäädäntöä, joka koskee sisärajojen tarkastusten tilapäistä käyttöönottoa. Esittelemme on Tanja Fajon ja sinä aloitat keskustelun ja pitämättä puhetta. Olen vähän myöhässä. Anteeksi, että tässä meni aikaa Tanja. Ja voisitko esitellä tämän? Kiitos puheenjohtaja, kiitos Claude. Tämä on hankalaa lainsäädäntöä, koska lainsäädäntötyötä tehdään hankalassa ympäristössä. Tiedätte, että ehdotus on tehty sisäräjävalvonnan muuttamisesta syyskuussa ja sisämarkkinoilla sisä, Schengenin alueella on tehty sisärajan valvontaa. Ranska, Saksa, Itävalta, Tanska, Ruotsi ja Norja ovat kolmen vuoden ajan jatkaneet näitä sisärajatarkastuksia, vaikka maksimiaika, sallittu aika on kaksi vuotta. 11. päivä marraskuuta tähän tämän vuoden aikana asti on ajateltu näitä erityiskeinoja käytettävän. Parlamentti on jatkuvasti ajanut sisäisten rajatarkastusten poistamista ja täyden Schengenin palauttamista välittömästi. Lisäksi olemme sitä mieltä, että Schengenin rajasäännöstöä ei noudateta ja nämä tarkastukset ovat laittomia. Näissä oloissa teemme työtä. Nämä faktat on pidettävä mielessä. Kun meillä on komission ehdotus, niin yleinen ajatus kollegoiden joukossa oli, varjoesittelyiden joukossa se, että me pyrimme nyt luomaan lainsäädäntöä, joka vastaisi nykylaittomia toimia. 25. huhtikuuta tämä asia oli livessä esillä. 166 tarkistusta on tehty, niistä keskustelemme tämän tänään Monet tarkistukset kulkevat samaan suuntaan mietinnön kanssa, joten yhteisen kannan löytyminen tuskin on kovin vaikeaa. Kuitenkin jotkut tarkistukset menevät aivan päinvastaiseen suuntaan, joten silloin yhteisen kannan löytyminen on toki hankalaa. Keskeisin tavoitteeni on se, että nykysisärajatarkastukset ovat laittomia, ne eivät ole oikeutettuja ja niistä on päästävä eroon. Keskeisin kysymykseni on, haluammeko huolehtia siitä, että Schengen on olemassa tulevaisuudessakin? Kyllä. Ja voisimmeko sopia siitä perusperiaatteesta, että sisärajatarkastukset ovat todella viimeinen keino, aina kun jäsenvaltio haluaa toistaa – näitä poikkeuksia, niin sen pitäisi olla hankalampaa joka kerta. Tämä on suuntani. Yksittäiset kaudet, mitä eivät ole niin tärkeitä, mutta maksimiajasta on säädeltävä, koska näitä maksimeja ei noudateta. Sihteeristö on jo jaannut ensimmäiset tarkistusluonnokset ja keskustelen myöhemmin tänään varjoesittelyiden kanssa kompromisseista ja lähestymistavasta, joka on mietintöluonnoksessa. Haluaisin käyttää tilaisuutta vain hyväkseni sanoakseni muutama yleisen huomion nykysengenin tilasta. Minusta tuntuu, että tästä on keskusteltu aikaisemmin, että sisärajatarkastukset ovat keino, jolla halutaan suurta määrää sekundaarista liikkumista rajata. Ja tämä liittyy keskeiseen EU-politiikkaan. Olen hyvin huolestuneena seurannut Saksan toimia. Sisäministeri on halunnut kieltää rajat ylittämisen systemaattisten täysien rajatarkastusten kautta. Tämä olisi ainoastaan laitonta, vaan aiheuttaisi uhan koko tulevalle Schengenin järjestelmälle. Tässä konfliktissa seuraavana uhrina saattaa olla koko turvapaikkapaketti. Katsotaan mitä tapahtuu. Sunnuntain epävirallinen huippukokous ja sitten ensi viikon kokoukset on otettava huomioon, mutta neuvostossa ei tunnuta ymmärtävän meidän ehdotuksiamme ja ajatuksia tulevasta Euroopasta. Esimerkiksi Itävallassa Slovenian rajalla ensi maanantaina on uuden Itävallan erityisjoukkojen ja poliisien ja muiden yhteistoiminta. Noin tuhat ihmistä siellä rajalla. Ja ajatuksena on se, miten voidaan estää suurten siirtolaisjoukkojen tuleminen. Kritiikkiä tulee kaikkialta. Ainoastaan 13 siirtolaista on lähetetty viime vuonna Slovenian takaisin. Miksi tarvitaan siis tällaista laajaa armeijan ja poliisien toimintaa? Vaikka sekä Juncker että Tusk ovat pyrkineet ottamaan kantaa tässä, tuntuisi, että johtajat täysin epäonnistuvat turvapaikkauudistuksen osalta. Ja vielä pahempaa on, kun kaksi jäsenvaltiota lähtee pohtimaan kahdenvälisiä sopimuksia, joissa tehdään tyhjäksi eurooppalaisen ratkaisun mahdollisuus. Näissä oloissa pyrimme uudistamaan Schengenin sääntöjä, joten hyvin haasteelliset ajat. Mutta mielelläni kuulisin nyt varjoesittelijöiden kantoja. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä, olen saanut paljon tukea. Samoin komissiosta ja neuvostosta. Kiitos. Paljon kiitoksia Tania. Kiitos, että mainitsit kontekstiin se on erittäin haastava tämän lainsäädäntökokonaisuuden kannalta. Monet varjoesittelijät eivät ole paikalle, paitsi Boudon tietysti. Voisitko ensin, jos joku muu kollega haluaa puhua, Boudon? Kiitos. Kiittäisin ensiksi Tania. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä sanoisin myös, että tuen Tanjan ehdotuksia ja hänen kompromissejaan. Sen verran, kun olen nähnyt niitä lukea, niin uskon, että voimme kannattaa niitä. Palaisin Ruotsin kontekstiin. Meihän nämä, minuhan nämä ruotsalaiset raja kontekstit iskevät tarkastukset iskevät, kun menen tapaamaan äitiäni, joka asuu Skoonessa ja minä lennän Kööpenhaminaan ja sitten törmään Ruotsin rajatarkastuksiin. Aluksi rajatarkastukset ovat tiukkoja ja alkavat ja Tanskassa. Tarkastettiin henkilötodistukset, poliisi tarkasti toisella puolella. Siinä oli aika paljon. Nyt meillä on ainoastaan rajatarkastus tai poliisitarkastus Ruotsin puolella rajaa. Ja tarkoitus oli pitää turvapaikanhakijat poissa. Ja sehän on niin, että kun on tullut Ruotsin rajalle, niin voi hakea turvapaikkaa, jos haluaa. Eikä tarkastuksella enää perustetta, jos tarkoitus on estää maahanmuuttaja. Tarkastus sen täytyy olla, kun muu Ruotsin hallitus että se on yleinen järjestys. Mutta en näe tämä mitenkään tätä tavoitetaan, eikä minusta Ruotsin pitäisi saada jatkoaikaa näille tarkistuksille komission puolesta. Samassa hengessä sanoisin, että minusta meidän pitäisi laatia lainsäädäntöä olemassa olevan säännöstön heikentämiseksi, vain siksi, että jäsenvaltiot e eivät noudata sitä tällä hetkellä. Tässä mennään huonoimman mukaan. Ja miksi pitäisi huonoimman mukaan mennä maahanmuuttopolitiikan tapauksessa? Tämä sääntöjen alaspriorisointi on selkeää. Ja useimmissa tapauksissa ei mitään vaikutusarvioitakaan tehdä. Meillä on varjoistettu kokous ja varmasti tästä tulee kiinnostavaa. Ja ja komission kanssa keskustelu on varmasti myös kiinnostavaa. Of course we need to get... Totta kai meidän täytyy kuulla neuvostolta mitä, siitä, mitä tapahtuu. Kuunnelemme maan edustaja ensin mitään Natalie Grinsbeck ensin. Kiitos Claude. Eli pari sanan Sofi Infeldin nimissä. Hän joutui menemään toiseen valiokuntaan. Haluaisin kiittää Tanja Fajonia. Tämä on hyvin tärkeä aihe, kun ajatellaan yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa. Ja me olemme samaa mieltä Tanjan kanssa näistä asioista. Ja Täytyy varmistaa, että on riittävästi joustavuutta, jotta voidaan välttää EUn sirpaloituminen. Tällä hetkellä tarvitaan yhteenkuuluvuutta enemmän kuin koskaan. Ja Sofia palaa kohta takaisin. Kiitos. I think that's a very good way of putting it, Hyvä muotoilu, Natalia. Tämä on erittäin erittäin arkaluotoinen asia, mutta vaikutukset ovat merkittävät. Saisimmeko kuulla, mitä neuvosto tekee ja herra Sekov puheenjohtajamaan puolesta? Dear Mr. Hyvä puheenjohtaja, kunnan arvoisat parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia tästä kutsusta puhua neuvoston puolesta. Bulgarian puheenjohtajakauden viimeisenä päivinä. Pakko myöntää, että viimeiset kuusi kuukautta eivät olleet helppo kausi, ei meille, ei, ei molien jäsenvaltioille, neuvostolle, unionille. Mitä Schengenin lainsäädäntöön tulee, me teemme tehtävämme. Olen ilo kertoa teille, että neuvosto on saavuttanut tavoitteen, joka vaikutti mahdottomalta tehtävältä muutama kuukausi sitten – 19.6. EU-suurlähettiläät puolsivat neuvoston puolesta neuvottelumandaatteja Schengen lainsäädännön muuttamiseksi koskien sisärajojen väliaikaisia tarkastuksia. Ja tämän mandaatin pohjalta Itävalta puheenjohtajamaana aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa – kun se on hyväksynyt kantansa. Olemme kaikki samaa mieltä, että Schengen-alue on tuonut kiistämättömiä etuja Euroopan kansalaiselle. Sopimus neuvostossa pyrkii saavuttamaan, säilyttämään nämä saavutukset. Jatkuvat tarkistukset mahdollistaisivat sen, että jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön sisäisiä tarkistuksia samasta syystä – mutta ei pitämäksi kuin, ajaksi kuin vuodeksi. Siinä oli myös joukko turvalausekkeita, jotka pitäisi täyttää, jotta taattaisiin, että toimenpiteet ovat välttämättömiä ja suhteellisia mukaan lukea riskiarviot ja kuolemismekanismia. Kun rajaa tarkastukset sisärajoilla kestävät pitempään kuin kuusi kuukautta neuvosto komissio antaa lausuntonsa. Paljon kiitoksia kutsusta. Kiitos huomiosta. Okay, thank you very much and thank you. Paljon kiitoksia. Puheenjohtajamaan työstä. Puheenjohtajakautenne päättyy. Tänne varjoistelijoille täytyy nyt työskennellä tämän äärimmäisen tärkeän asian kanssa. Haluatko vastata ja sitten voidaan pistää tämä paketti? Just shortly. Kiitoksia. Ihan lyhyt vastaus neuvostolle. Panin merkille Koreperin lähestymistavan tällä viikolla. Ja me käymme huolellisesti läpi neuvoston tekstin, mutta nyt voin jo sanoa, että siinä on tiettyjä myönteisiä elementtejä, mutta neuvoston mukanaoloa ei tarvita, kun rajavalvonta otetaan käyttöön ensimmäisen vuoden aikana. Tätä olen ehdottanut myös mietinnössä, mutta jotta tämä toimisi, komission pitää kunnolla valvoa perussopimuksia ja ryhtyä toimiin, mikäli säännöstöä ei noudateta. Ja komissio on kieltäytynyt toimimassa tietyissä tapauksissa, vaikka jäsenvaltiot selkeästi rikkovat oikeusvaltioperiaatteita. Mutta neuvottelussa sitten nähdään, miten käy. Eli tämä on arkaluontoinen kysymys, mutta teemme yhteistyötä esittelijöiden kanssa vastuullisella tavalla. Kiitos. Kiitos, Tania. Totesit, että komissio on perussopimusten vartija. Joten ehkä komissio voisi puhua lyhyesti tästä. Well, thank you, miss. Kiitos puheenjohtaja. En oikeastaan aikonut käyttää puheenvuoroa. Ei tarvitsekaan, koska meillä on aika loppumassa, mutta Schengenistä kuitenkin on kyse, niin ehkä ihan lyhyesti sentään. Me ja me esittelijän lähtökohdat. Meidän on huolehdittava Schengenin tulevaisuudesta – mutta kysymys kuuluu, miten tämä tehdään parhaiten. Meidän ehdotuksessamme, kuten huhtikuussa jo selitin, emme pyri tekemään säännönmukaisesti kuuden jäsenvaltion nykytilannetta, vaan pyrimme huolehtimaan Schengenin rajasäännöstön määräyksistä, jotta ne voisivat paremmin vastata nykyhaasteisiin. Maksimiajat sisärajatarkastusten ottamiseksi on Schengenin rajasäännöstössä – vuodesta 2013 Schengenin hallinnoinnissa. Tämä on sovittu toisenlaisissa oloissa. Pitkän aikavälin vakavat haasteet yleiselle järjestykselle eivät ole olemassa edes silloin samalla tavalla kuin nyt. Eli me pyrimme sopeuttamaan Schengenin mekanismia näihin uusiin haasteisiin ja uhkiin. Ja sitten voidaan tietenkin puhua tästä maksimiajasta, jona sallitaan sisärajatarkastukset ja erilaiset turvatakiet on olemassa, joiden pitäisi huolehtia siitä, että on yhteistyötä naapurimaiden kanssa niiden maiden puolelta, jotka sisärajatarkastuksia käyttöön ottavat. Uskoisin, että kolmikantaneuvotteluissa keskitytään näihin seikkoihin. Mitä turvatakeisiin tulee? kysymys kuuluu, pitäisikö neuvostolla olla jonkinlainen rooli, jos näitä poikkeussääntöjä halutaan käyttää pidempään. Aktiivisesti haluamme osallistua kolmikantaneuvotteluihin, jotta Schengenin rajasäännöstä voidaan sopivalla tavalla uudistaa. Kiitos. Kiitos. Kaikki ovat aktiivisia ja rakentavia trilogeissa. Minä vaan pohdin, mitä mieltä te olette neuvoston kanssa tällä hetkellä, mutta sehän selviää. Kiitos Tania. Keskustelu päättyy. Meillä on varmasti lisää tärkeitä keskusteluita tästä ja kolmikantaneuvottelut sitten. Paljon kiitoksia. Colleagues, we can, um, we're now next. Kollega, seuraavaksi yhteinen kuuleminen naisten asian valiokunnan kanssa. Naisten ja lasten ihmiskauppaa. Antaisitko meille pienen hetken, niin valmistaudumme siihen. Se pitäisi alkaa 10.30. Järjestän, että aloitetaan sitten 10.30. Kiitos.